keskustelun. Minulla on teille ilmoitusasia. Ekon valiokunta on päättänyt olla nostamatta vastalauset kautta eh, delegoituun eh, säädökseen, joka esiteltiin eh, eilen istunnon aluksi. 24 tunnin määräaika on nyt päättynyt ja näin ollen artiklan 105 kohdan 6 työjärjestyksessä mukaisesti asiakirja katsotaan hyväksytyksi. Ja Asiakirjat, tull, asiakirjat tullaan äh, julkaisemaan äh, tämän päivän äh, pöytäkirjan